varmasti hyötyä. Ja kuten sanoin, toivottavasti huomenna äänestystulos on mahdollisimman yhtenäinen. Kiitos. Kiitos. Näin päätämme yhteiskeskustelun tästä aiheesta ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Esityslistan mukaisesti siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on Rova Antoneskun mietintö oikeusasianajajan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeus ilmoittaa pidätyksestä. Rova Antoneskulla on neljä minuutin puheaika. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me olemme päässeet kahden vuoden työn jälkeen työmme päätökseen. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka liittyy oikeusapuun rikosoikeuskäyntien yhteydessä siinä, miten saa oikeuden ilmoittaa pidätyksestä. Haluaisin kiittää komission jäsen Reding ja sitä, että hän on tällä keskustelussa, että hän on jatkuvasti tukenut meitä neuvotteluiden aikana. Neuvottelut olivat melko hankalia, haluaisin kiittää vielä kerran. Haluaisin kuitenkin myös kiittää kollegoita muista ryhmistä, heidän panoksestaan, heidän, heidän sitoumuksestaan. Tässä yhdessä todella ponnistelimme yhtenä joukkona ja ilman tätä yhteistyötä emme olisi voineet olla niin tiukkana neuvotteluissa ja saada hyvä lopputeksti aikaiseksi. Totta kai haluan kiittää myös eri puheenjohtajan valtioita neuvostossa, jotka ovat auttaneet. Erityisesti haluaisin kiittää Irlantia puheenjohtajavaltiona. Irlannin kaudella tämä sopimus Tinalle kirjoitettu. Kun etenemissuunnitelman kaksi ensimmäistä osuutta oli hyväksytty, kun on kyse epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksista, kääntäminen ja tulkkaus ja tietojen antaminen oikeuksista ja syytteistä, saatiin nyt hyvin tärkeä asetus tähän etenemissuunnitelmaan mukaan. Kyse on siitä, minkälaista apua voidaan saada eri jäsenvaltioissa, eri oikeusjärjestelmän mukaan eri jäsenvaltioissa. Tämä vaikuttaa totta kai suoraan siihen, miten voidaan huolehtia vastavuoroisesta luottamuksesta ja tunnustamisesta. Meillä on Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, mutta myös perusoikeuskirjasta tietyt minimivaatimukset, minimisäännöt, jotka liittyvät oikeudelliseen apuun ja neuvontaan. Ja nämä oikeudet vaihtelevat kovasti jäsenvaltiosta toiseen, siksi tarvitsemme tällaista lainsäädäntöä, joka takaa tietyt oikeudet. Me tarvitsemme myös tiettyä kulttuuria tässä, joka helpottaa epäiltyjen syytettyjen asemaa. Todella nyt tehokkaasti pitää voida huolehtia reilusta rikosoikeudenkäyntimenettelystä. Direktiivi oikeusavusta rikosoikeudenkäynneissä ja yhteydenpidosta sukulaisiin on hyvin tärkeä kysymys. Euroopan unionissa halutaan oikeuden ja vapauden puitteet, jotka mahdollistavat sen, että kansalaisille turvataan se, että he voivat matkustaa, siirtyä jäsenvaltiosta toiseen turvallisissa oloissa, luottavaisin mielin. Oikeusapuun on oltava mahdollisuus. Aina sen pitää olla konkreettista apua. Ilman näitä sääntöjä epäilyt ja syytetyt jäävät ilman oikeusapua. Nyt he saavat oikeusapua riippumatta siitä, missä oikeuslaitoksessa ollaan, on kyse sitten epäilystä tai syytetystä, niin menettelyn loppuun asti saadaan oikeusapua. Direktiiviä noudatetaan samalla tapaa kaikissa jäsenvaltioissa ja siksi voidaan huolehtia tasavertaisista oloista Euroopan unionissa. Nyt kun liikkuvuus on tosiasia Euroopan unionissa, on hyvin tärkeää, että tätä direktiiviä todella täytäntöön pannaan. Tämä on varmasti tärkeä edistysaskel, joka helpottaa kansalaisten elämää. Kiitos oikein paljon. A Kiitokset. Sitten Rova Reding komission nimistä. You will vote on the text of the directive on the right of... Tämä oikeus asianajajan rikosoikeudenkäyntimenettelyssä ja oikeus ilmoittaa pidätyksestä Tämä on hyvin tärkeä asia ja uskon, että tämä hetki osoittaa, että EU puolustaa yksilöiden oikeuksia. Ja haluan onnitella esittelijää Rova Antoniskua, sillä tämä ei ole pelkästään ollut vaikea työ, vaan hän on ollut myös erinomaisen asiantunteva tämän asian käsittelyssä yhdessä varjoesittelyiden kanssa. Hän on pitänyt kiinni kunnianhimoisista tavoitteista tässä direktiivissä ja mielestäni tämä on saavutus, josta parlamentti voi olla ylpeä. Haluaisin myöskin äh, rova esittelijän tavoin äh, mainita Irlannin puheenjohtajakauden ja kiittää sitä, koska aikaisemman puheenjohtajakauden työlle rakentaen he neuvottelivat äh, kovasti, jotta päästäisiin hyvään sopimukseen. Pari vuotta sitten, kun tämä ehdotus tehtiin, siis kesäkuussa 2011, olemme tulleet nyt tähän ja äh, todella sitoumuksen ja kompromissin hengessä sopimukseen on päästy. Tiedän, että keskustelut eivät olleet aina helppoja. Oli aika vaikeata löytää kompromisseja esimerkiksi kun kysymys oli oikeussuojakeinoista tai poikkeuksista, mutta nyt meillä on tämä teksti ja tämä teksti todella on kunnianhimoinen ja yhteen sopiva Euroopan tuomi- ihmisoikeustuomioistuimen normien kanssa. Minulle juristina äh, nämä prosessuaaliset oikeudet ovat erittäin tärkeitä ja ne ovat todella myöskin äh, eri ammatinharjoittajien ja kansalaisten oikeuksien keskiössä. He odottavat meiltä tätä. Kahdeksan miljoonaa rikosoikeudellista menettelyä käydään EU:ssa joka vuosi ja puolustusoikeudet kaikille rikokselle epäilylle on tunnustettu perusoikeuksina. Ja tämä direktiivi tuo kansalaiselle mahdollisuuden käyttää asianajajaa, kun poliisi heitä kuulustelee, kun epäilty pidätetään. Tällä on mahdollisuus olla yhteydessä omaisiinsa. Jos he ovat maansa ulkopuolella, heillä on mahdollisuus olla yhteydessä maansa konsuliin konsulaattiin. Ja hyvin tärkeää on myöskin se, että tässä näiden tapaamisten luottamuksesta määrätään tiukasti ja että epäilyn ja asianajajan luottamuksesta suhdetta täytyy voida, kun kysymys on puolustusoikeuksista. Poikkeudet ovat, poikkeudet ovat tässä yhteydessä hyvin pieniä ja neitä sovelletaan vain tiettyihin erityisolosuhteisiin. Henkilöt jotka ovat eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteina, saavat myöskin oikeudellista apua siinä maassa, jossa pidätys tehdään ja myöskin siinä maassa, jossa tämä pidätysmääräys on annettu. Tämä kaksoisedustus ikään kuin antaa todella aivan uuden ulottuvuuden tähän direktiiviin ja sitä myötä saadaan myöskin parempaa tehokkuutta eurooppalaiselle pidätysmääräykselle. Tämä takaa myöskin sen, että voidaan paremmin soventaa, soveltaa näitä oikeuksia käytännössä. Nyt meidän täytyy sitten miettiä sitä, kuinka tämä direktiivi pannaan täytäntöön. Sehän on hyvin olennaista kun pyritään noudattamaan johdonmukaisuutta ja EU-lainsäädännön soveltamista vaikkapa juuri tässä eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä direktiivi tuo todella ratkaisevan panoksen tähän keskinäiseen kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen, jota tarvitaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai muiden vastavuoroisen tunnustamisen instrumenttien käyttämiseen. Kun tämä direktiivi on lopulta hyväksytty, lähdemme sitten siirtämään sitä kansalliseen lainsäädäntöön ja komissio tiivisti seuraa, kuinka direktiivi siirretään eri oikeusjärjestelmiin jäsenvaltioissa ja valvoo myöskin sitä, kuinka asiat sujuvat käytännössä. Ja aikanaan sitten tietysti teemme arviomme siitä, kuinka direktiivi on käytännössä toteutettu. Olen todella ylpeä siitä, mitä tässä olemme tekemässä ja siitä, mistä, mitä olemme saavuttaneet näissä rikosoikeudellisissa oikeuksissa kun kysymys on tulkinnasta, tulki, tulkkauksesta ja äh, kääntämisestä, näistä oikeuksista ja monista muista oikeuksista ja myöskin oikeudesta asianajajaan ja äh, uhrien oikeuksista, tämä direktiivi on hyväksytty viime vuonna, niin tällä tavalla takaamme myöskin, että uhreja äh, kohdellaan kunnioittavasti ja että heillä on myöskin mahdollisuus saada tukea varjelua ja tietoa ja että he voivat myöskin aktiivisesti osallistua näihin rikosoikeudellisiin menettelyihin. Askel askeleelta olemme siis tässä vahvistamassa eurooppalaista oikeuden aluetta ja tätä oikeusvaltion periaatetta, joka sitoo EU-maita yhteen. Jotta saisimme nyt tässä asiassa päämme täydellisen päätöksen, komissio aikoo ehdottaa toimeenpano, to, täytäntöönpanoja toimenpiteitä muun muassa syyttömyyden toteamiseksi ja vaikkapa lasten kanssa työskentelevien epäiltyjen ihmisten oikeuksien toteuttamiseksi sekä myöskin oikeusavun toteuttamiseksi vielä tässä syksyn aikana. Lopuksi haluan siis vielä todeta, että Kunnioitan erittäin paljon Euroopan parlamenttia toisena lainsäätäjänä juuri äh, rikosoikeudellisessa menettelyssä. Tämä on todella valtavan suuri harppaus eteenpäin ja uskon, että tämä on hyvin tärkeä asia myöskin kertoa kansalaisille, kun vaalikampanja täällä Euroopan parlamentissa pyörähtää käyntiin äh, myöskin näissä asiakysymyksissä ja näissä äh, menestyksen askeleissa, joita Euroopan parlamentti siis toisena lainsäätäjänä on ottanut. Köszönjük az elismerést, a biztos... Kiitokset näistä ystävällisistä sanoista ja tunnustuksesta komission jäsenelle seuraavaksi ryhmien puheenvuorot ensiksi. Rova Mathieu, puolitoista minuuttia. Oh, bocsánatot kérek. Excuse me, I, I did a mistake. Ai soka, anteeksi, sanoo puhemies. Li- ensiksi kuuntelemme tietysti Libe-valiokunnan edustajaa herra Albrechtia. Ja, dank, herr Kiitos puhemies. valiokunnan esittelijänä ja vihreiden varjoesittelijänä haluaisin aluksi kiittää lämpimästi komission jäsen Redingiä sekä esittelijä Antoneskoa tästä erinomaisesta työstä ja myös hyvästä yhteistyöstä, koska uskon, että olemme todella saaneet aikaan hyvän tuloksen. Tämä on kansalaisten oikeuksien kannalta merkittävä askel eteenpäin niin, että heidän oikeuksiaan suojellaan samanarvoisesti kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Tämä on tehty sitovaksi. Tämä on ensimmäinen askel ja tarvitaan vielä lisäaskeleita. Niitä on juuri tulossa, esimerkiksi oikeusapuun liittyen ja uskon, että että esimerkiksi vastavuoroisessa toimenpiteiden tunnustamisessa, esimerkiksi mitä tulee pidätysmääräyksessä ja tutkintamääräyksessä, meidän täytyy myös pohtia yhtenäisiä sääntöjä. Ja myös syyttäjäviranomaisen osalta olemme menossa oikeaan suuntaan. Ja nyt jäsenvaltioiden täytyy täytäntöönpanna näitä määräyksiä ja meidän on huolehdittava siitä, että Euroopan parlamentti ja myös komissio voivat päästä asiassa vieläkin eteenpäin. És akkor most következik Mathieu az. Ja nyt Rova Mathieu saa puheenvuoron EPP. Merci, monsieur. Kiitos puhemies, arvoisa komissio ja sen rakkaat kollegat. Haluaisin onnitella esittelijä Antoneskoa eh, sisukuutensa ansiosta, koska kaksi vuottahan tämän mm, tekstin sorvaamisessa meni. Eh, haluan häntä siis kiittää tästä ja haluan kiittää myöskin komission jäsentä siitä, että tähän uudistukseen on haluttu ryhtyä tämän komission kaudella. Hän juuri luetteli näitä useita edistysaskeleita ja nyt huomenna sitten äänestämme siitä, että kaikilla EU-kansalaisilla olisi oikeus myöskin asianajajaan. Tämä on tärkeä askel kohti todella oikeudenmukaista Eurooppaa, jota varmasti vielä täydennämme. Tämä antaa siis kaikille kansalaisille oikeuden käyttää hyväkseen avo asianajajan asiantuntijuutta, kun pyritään löytämään totuus. Tällä tavalla laajennetaan reilun oikeudenkäynnin mahdollisuutta. Tietysti tähän saattaa myöskin liittyä joitakin poikkeuksia vaikkapa terrorismitapauksissa tai järjestäytyneen rikollisuuden tapauksissa, mutta tämä teksti on hyvin tasapainoinen ja se vahvistaa oikeusvarmuutta ja antaa lisää kansalaisille oikeuksia ja myöskin varmasti takaa sen, että oikeus tapahtuu arvoissa komissio ja sen olen pahoillani kuitenkin siitä, että tässä yhteydessä ei myöskään esitelty tekstiä oikeusavusta, koska se on asia, jota todella tarvitaan, ei pelkästään teoriassa, vaan käytännössä. Kiitokset. Kiitos. ST-ryhmän nimissä Rova Guillaume. Arvoisa komissio ja sen rakkaat kollegat, huomisen äänestyksellä tästä direktiivistä tulee osa prosessuaalisen oikeuden sokkelia Euroopan unionissa. Voimme olla iloisia tästä, koska tämä vahvistaa jäsenvaltioiden vastavuorosta luottamusta oikeusjärjestelmien puitteissa. Kuten tässä on jo sanottukin, jo kaksi vuotta on tekstiä sorvattu, mutta mutta tämä todella tuo mahdollisuuden reilun oikeudenkäyntiin kaikkien, ulottuvu- kaikkien ulottuville. Ja tämä on todella perustavanlaatuinen asia, kun kysymys on ihmisten oikeuksien kunnioittamisesta. Olisimme voineet tietysti mennä pidemmällekin ja vähentää näitä poikkeuksien määriä, mutta olemme päässeet kompromissiin ja kansalliset erityispiirteet on haluttu ottaa huomioon ja sen takia meillä on useita säädöksiä, jotka antavat mahdollisuuden näihin poikkeuksiin tietyissä tapauksissa. Tämä oikeus toteutuu varmasti täysimääräisesti vain, jos kansalaisilla on oikeus myöskin oikeusapuun, koska se on tärkeä asia. Sen takia haluaisinkin tehdä sellaisen ehdotuksen, että lähtisimme vielä tältä osin parantamaan kansalaisten oikeusturvaa. Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä kysymys. Minulla on ollut mahdollisuus esitellä mietintö kääntämis- ja tulkkauskysymyksestä ja tietojen antaminen oikeuksista ja syytteistä oli tärkeää, mutta tämä on ehkä vielä tärkeämpi. Koko etenemissuunnitelma on saatava päätöksen, jotta voidaan parantaa rikosoikeudenkäyntimenettelyiden laatua ja huolehtia eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja vastavuoroisesta tunnustamisesta. Me olemme jo pitkään ajaneet näitä asioita. On tärkeää nyt lisätä epäiltyjen syytettyjen oikeuksia. Minä haluaisin todella kiittää esitteli Antonesko, hän on tehnyt loista työtä. Haluaisin ottaa esiin sen, että kaikki epäilyt ja syytetyt ovat tässä kyseenä, riippumatta siitä, onko kyse pidätyksestä vai ei. Tässä on oikeus saada asianajan tukea ja tässä velvoitetaan jäsenvaltiot myönteisessä hengessä – toimimaan, jotta ainakin pidätetyt saavat mahdollisuuden käyttää oikeuttaan saada yhteys asianajajaan. Tämä direktiivi on tehokas ja käytännössä toteutettavissa. Kuten varapuheenjohtaja Reding sanoi, on tärkeää huolehtia myöskin ihmisistä, jotka ovat eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä esillä. Britti meppinä minä mielelläni haluaisin, että yhdistynyt kuningaskunta lähtisi toteuttamaan näitä asioita myös. Meillä on tiukat säännökset tällä alalla ja haluaisin kiittää esittelijä Antoneskoa ja muita varjoesittelijöitä siitä, että he olivat valmiita joustamaan ja ottamaan huomioon yhdistyneen kuningaskunnan common law-järjestelmän. Olisi varmasti vahvistava asia, jos yhdistynyt kuningaskunta saataisiin mukaan. Toivon, että hallitus tekee tämän tyyppisen päätöksen. No, Sitten tulevat aiheet etenemissuunnitelmasta. Haluaisin itsekin painottaa sitä, että on todella tärkeää puuttua pitkien tutkintavankeuksien ongelmaan. Kiitos. Seuraavaksi Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, rozpatruję... Hyvä puhemies. Kiitoksia Puhumme hyvin tärkeästä säädöksestä. Haluan tässä esitellä, onnitella esittelijää ja kiittää juuri valiokuntaa mielenkiintoisista tarkistuksista. Ja näistä haluaisin puhua hieman. On yksi tarkistus, josta en pidä, eli tarkistus 11. Siinä rajoitetaan valvonnan soveltamisalaa pidätyksen aikana, jos näyttää siltä, että pidätettyä häiritään. Mutta miten tätä arvioidaan? Miten voidaan arvioida sitä, häiritäänkö pidätettyä pidätyksen aikana? Tässä palaisin mieluummin alkuperäisen tekstin. Sitten pidätetyt lapset Heille pitää todella taata se, että he voivat olla yhteydessä huoltajaansa tai vanhempiinsa. Tarkistus 13. Siinä puhutaan vammaisten oikeuksista. Ja käytäntö osoittaa, että varsin usein juuri näitä henkilöitä kohdellaan kaltoin, he, heidän oikeuksiaan poljetaan koska nämä henkilöt ovat helppo kohde. Heitä on suojeltava. Ja kiitos siitä, että tähän asiaan on kiinnitetty huomiota. Kiitoksia jälleen kerran hyvästä lainsäädännöstä. Kiitos. Seuraavana edustaja Kinga Kaalo. Kiváló munkájához és kompromisszumkészségéhez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 Meillä on tässä kyse siitä, että saadaan kunnolliset takuut kansalaisille. Tämä on hyvin tärkeä direktiivi rajattomassa Euroopassa. Puhuja keskeyttää. Mm. Köszönöm. Tehát az irányelv alapvető fontosságú, hiszen a hat... Kiitos, voinko jatkaa? Kiitos. Kuten olin sanomassa, tämä direktiivi on hyvin tärkeä Euroopassa. Mistä rajat on poistettu ja liikkumisen vapaus on taattu ihmisille, tavaroille ja pääomalle. Siksi tarvitaan myöskin tietoa niistä menettelyistä, joita voidaan käyttää Kansalaisten pitää voida hyötyä tuesta, jota saadaan asianajajilta rikosoikeuden käyntien aikana ja olla yhteydessä perheisiinsä koko menettelyiden ajan. Meidän on huolehdittava siitä, että on tietyt oikeudet ja takuut. Näin saadaan todella taattua Eurooppa ilman rajoja. Kiitos. Mr. Romero, you have the floor. Herra Romero, kaksi minuuttia. Gracias, señor presidente. Como... Kiitos, puhemies. Olen SD-ryhmän varjoesittelijä tässä asiassa ja haluan antaa tunnustusta myöskin sille, että huomenna äänestämme hyvin tärkeästä osasta äh, näitä äh, etujen turva, kun kysymys on etujen turvaamisesta rikosoikeudellisessa menettelyissä etenemissuunnitelmasta. Nyt tähän mennessä eurooppalainen pidätysmääräys on myöskin ollut jo asialistalla. Ja tällä tavalla haluaisimme, että komissio etenisi myöskin tältä osin. Mutta tämän direktiivin osalta uskon, että on meistä mahdollista tehdä Euroopasta vielä varmempia oikeudenmukaisempi, vaikka tämä toivon mukaan toteutuu myöskin eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä. Tämä direktiivi on tärkeä, koska kuka tahansa voi tällä tavalla siis epäiltynä saa oikeuden asianajajan. Ja kiitän tästä esittelijän samoin myöskin komissiota sekä Irlantia puheenjohtajamaana. Kiitän heitä siitä, että olemme lopulta päässeet sopimukseen tässä hyvin tärkeässä asiassa, koska tämä on uusi direktiivi, jossa ei pelkästään taistella terrorismia vastaan, vaan jossa annetaan todella takeet etujen turvaamiseksi. Ja tämä on hyvin tärkeää Tällä tavalla todella tästä tulee merkittävä teksti. Tämä ei kuitenkaan toteudu kaikkien osalta, koska komissio ei ole halunnut ottaa tähän direktiivin mukaan sellaista tilannetta, että kaikille taattaisiin oikeusapu ja myöskin alaikäiset ovat hiukan ikävässä asemassa. Mm, uskon, että tällä tavalla, tavalla pitäisi antaa mahdollisuus kaikille, eh, riippumatta heidän tuloistaan, oikeusapuun apuun ja toivon mukaan tällä vaalikaudella vielä tämä asia saataisiin korjattua. Köszönöm, Romero asszony, és most Mak... Kiitokset. Makovei, minut dreptul la avocat. Kiitos puhemies. Oikeus asianajajan pidätyksen jälkeen rikosoikeudellisessa menettelyssä on olennaista, jotta voidaan taata rikosoikeudellisen menettelyn liittyvät oikeudet. Näihin perusoikeuksiin viitataan, tai perusoikeuskirjassa viitataan näihin oikeuksiin. Ja ihmisoikeus tuomioistuin on käsitellyt useita tapauksia, joissa näitä oikeuksia on jätetty noudattamatta. On tärkeää, että henkilö, jolla ei ole varaa palkata ja saa kuitenkin oikeusapua. Valitettavasti tässä mietinnössä kuitenkaan ei ole pystytty takaamaan täysin vähävaraisten oikeusapu oikeutta. Puhuisin tässä myös pro bono pohjalta tapahtuvasta neuvonnasta, vapaaehtoisesta neuvonnasta. Sillä on tärkeä rooli. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhuja listaa Diastemera. Kiitos puhemies. Tällä direktiivillä rikosoikeudellisia menettelyitä vahvistetaan. Tähän tulee lisää laatua, lisää oikeutta. Epäilyt ja syytetyt saavat mahdollisuuden käyttää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asianajajaa riippumatta siitä, onko heidän vapautensa riistetty vai ei. Ja tämä asianajaja on saatava nopeasti eikä tässä ole myöskään rajoituksia tämän palvelun keston osalta. Tämä on hyvin äh, tärkeää, että äh, näillä henkilöillä on ihminen, johon he voivat olla yhdessä säilöönoton aikana. Tätä kautta uskon, että myöskin luottamuksellisuus paranee ja se on, sen on toteuduttava kyllä ilman mitään poikkeuksia. Haluan kiittää Rova Antoniskua erinomaisesta työstä, joka todella on toteutettu suurella sisulla ja suurella sitoumuksella näinkin vaikeassa asiassa. Ja lopuksi haluan vielä äh, pyytää komissiota, että se todella ehdot, tekisi ehdotuksen ilmaisesta oikeusavusta. Kiitos. Köszönöm szépen. Most Masip Hidalgo úr következik. Kiitos. Seuraavaksi Vasedi Taaku. Como abogado en ejercicio... Nyt pitkän ajan jälkeen todella on saatu aikaan tämä tärkeä edistysaskel. Se, että annetaan oikeus, oikeus apuun. Tässä on toimittu liikaa pelkästään kansalliselta pohjalta. Nyt olemme toimineet jo todella kauan asiassa. Ja Espanjassa tällä hetkellä ministeri ei esimerkiksi ole edistänyt pro bono toimintaa, mutta tämä kuitenkin edistäisi vähävaraisten oikeuksia ja tekisi oikeuden käytännöstä yhtenäisempää. Tämä ei välttämättä lisäisi julkisia kustannuksia ja edistäisi erityisesti demokratian toimintaa. Most Bilbao Kiitos. Bilbao, minuutti. Mike, please. Mikrofoni. Gracias, presidente. Kiitos puhemies ja kiitos Rova Antonesku tästä työstä. Kaikki direktiivit, jotka liittyvät jäsenvaltioiden rikosoikeudellisiin menettelyihin, täydentävät niitä, mutta kysymys on erityisesti perusoikeuksista. Tämän direktiivin kautta ähm, ihmisoikeus tuomioistuimen määräysten mukaisesti ei ole voitu taata oikeita puolustuskeinoja. Tässä kuitenkin on myöskin tiettyjä poikkeuksia ja mahdollisuus siis on saada käyttää asianajan oikeuksia poikkeuksena muun muassa järjestäytynyt rikollisuus, tämä liittyy minun maahani, mutta on muistettava, että joskus kysymys on kenties myöskin kidutuksesta ja äh, vaski maan poliisi on tässä yhteydessä ollut ikävästi esillä. Senpä takia olisi tärkeää, että poliisia voitaisiin Euroopassa seurata. Arvoisa Rova Reding, toivon, että johonkin tällaisiin toimiin Euroopan poliisivoimien osalta ryhdyttäisiin. Köszönöm szépen, most Bronz úr következik egy percben. Seuraavaksi Brons, minuutti. The, uh, this... Kiitos puhemies. Tämä ei ehkä vielä koske yhdistynyttä kuningaskuntaa, mutta tässä on kuitenkin huolenaiheita. Jos ajatellaan ehdotuksen sisältöä, se on ihan terveellä pohjalla. Epäilyllä pitäisi olla oikeus esianajajan ja muut luettelut oikeudet. Mielestäni ei kuitenkaan tarvita EU-laajuista lainsäädäntöä. Tällainen lainsäädäntö ei täysin tyydyttäisi tarpeita. EU ei ainakaan vielä tarkoita koko maailmaa, ja kansainvälisesti matkustavat ihmiset eivät matkusta ainoastaan muihin jäsenvaltioihin. Nyt ei tarvita siis EU-lainsäädäntöä, vaan kansainvälistä sopimusta, johon saadaan mukaan mahdollisimman monet maailman valtiot, niin että nämä luetellut oikeudet koskisivat kaikkia maita. Minulla on sellainen tunne, että tässä ei ole niinkään kyse epäilyn oikeuksista, kun tässä käytetään EUn lainsäädäntöä keinona, vaan kyse on siinä, siitä, että lisätään EUn lainsäädännön mahdollisuuksia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Rova Reding komission President, Puhemies, tämä, tämä parlamentti on yksimielinen siitä, että teemme todella jotakin tärkeää eurooppalaisen lain säädäntöjärjestelmän eteen ja oikeudenmukaisuuden eteen kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos parlamentin yhteistyöstä tässä yhteispäätösmenettelyssä jonka kata on päästy näihin tuloksiin. Paljon on saavutettu, mutta työtä on vielä tehtävä. Monet teistä jo peräsivätkin uusia ja seuraavia toimia. Kuten sanoin, niitä on tulossa syksyllä. Esimerkiksi aloitepaketti, jossa on mukana suojatoimia lasten osalta ja oikeusavun osalta ja syyttömyysolettaman osalta. Ja jos tämän paketin saamme kasaan, niin silloin voidaan sanoa, että oikeus todella toteutuu Euroopan unionissa. Kiitokset vielä lopuksi annan puheenvuoron esitteli Antonescu. Kiitos paljon puhemies. Hyvä keskustelu, jota voitiin käydä täällä täysistunnossa tänään oli hyvin tervetullut. Koko työssämme tämän asiakokonaisuuden eteen varjoesittelijöiden kanssa aina pyrittiin siihen, että huolehditaan epäiltyjen syytettyjen oikeuksista rikosoikeudellisissa menettelyissä, mutta samalla on huolehdittava hyvästä hallinnosta kaiken kaikkiaan rikosoikeudeskäyntien yhteydessä. On tärkeää, että asiat selvitetään mahdollisimman pian, jotta jokainen syyllinen saa sytensä mahdollisimman nopeasti suhteellisesti rikokseen nähden ja saa reilun oikeudenkäynnin. Tähän on pyritty kaikkien kollegoiden kesken, jotta voitaisiin päästä hyvään lopputulokseen ja olen tähän lopputulokseen tyytyväinen. Pidän hyvänä Redingin äsken esittämää aikataulusta, jota komissio aikoo noudattaa lähikuukausien aikana, jotta voidaan toteuttaa etenemissuunnitelma edelleen rikosoikeudenkäyntimenettelyiden osalta. Epäiltyjen asema, suojelua tarvitsevien asema ja ilmainen oikeusapu ovat tärkeitä välineitä, jotta saadaan kokonaispaketti jonka kautta parannetaan lainsäädäntöä. Tämä on yksi edistysaskel epäiltyjen ja syytettyjen osalta. Toivon, että käytännön työn päästään mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää ja kaksi huomiota vielä. Rova Latford sanoi,